Apologies colleagues for being late. Pahoittelut kollegat, että olen myöhässä. Pahoittelut edustaja Melo, että olen myöhässä. Um, sorry to keep everyone waiting. Anteeksi, että kaikki joutuivat odottamaan. Siirrytään kohtaan 13 esityslistalla. Saamme komission esityksen neuvoston päätökseksi Schengen-akiin täytäntöönpanosta Schengenin tietojärjestelmä Kroatian tasavallassa esittelijä Melo. Olen niin myöhässä, että pyydän teitä käyttämään heti puheenvuoron ja jälleen kerran pyydän anteeksi, että olin myöhässä. Ei vaan sittenkin ensin komissio. Anteeksi. Refleroit komissiosta. Komissio ensin. Kyllä, komissio. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Nimeni on Ville Karhut ja Äh, olen Home pääosastosta. Ähm, Huodehdin äh, erityisesti Schengenin tiedonvaihtojärjestelmästä. Aivan aluksi haluaisin kertoa teille tämän äh, aloitteen kontekstin ja sitten sanon sanasen sen, sen sisältöön ja vaikutuksiin liittyen. Aivan aluksi minun pitää varmaankin selittää, että tämä ehdotus liittyy käynnissä olevaan Schengenin arviointiprosessiin Kroatian osalta – Tämän prosessin tarkoitus Kroatian suhteen on varmistaa artiklan 4.2 ähm, mukaisesti Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn asiakirjan mukaisesti se, että Kroatia täyttää täysin Schengenin akiin vaatimukset ja tämän äh, menestyksellisen ähm, arviointiprosessin jälkeen tai kun se on menestyksellä saatettu loppuun, neuvosto voi tehdä päätöksen siitä, että kaikkia osasia Schengenin säädöstöstä täysin sovelletaan Kroatiaan. Schengenin arviointiprosessi tai menettely alkoi vuonna 2016 sen jälkeen, kun Kroatia ilmoitti olemansa valmis arviointiin. ilmoitus tehtiin vuonna 2015 komissiolle. Tämä arviointi kattaa monia eri aloja, kuten esimerkiksi viisumijärjestelmän, äh, ulkorajojen hallinnan ja myöskin poliisiyhteistyön, tietosuojan, äh, Schengenin tiedonvaihtojärjestelmän toimivuuden myöskin. Viimeisin arviointi Schengenin tietovaihtojärjestelmän osalta ei ole vielä toteutunut. Se ei ole vielä tehty, sillä se voidaan toteuttaa vasta silloin, kun järjestelmä on toimiva Kroatiassa. Tämä johtuu siitä, että Schengenin tiedonvaihtojärjestelmä on IT-järjestelmä, se on operatiivinen järjestelmä ja tämä tarkoittaa sitä, että sen toimintaa voidaan arvioida vain sen jälkeen, kun järjestelmä on käynnistetty. Tässä kontekstissa siis eh, ehdotuksen sisältö on se, että teemme mahdolliseksi eh, Schengenin tiedonvaihtojärjestelmän eh, asettaisen käyttöönoton Kroatian osalta, kuten selventävässä pöytäkirjassa on selitetty, Kroatia on täyttänyt tarvittavat vaatimukset, joten neuvosto voi päätöksen tehdä. Tietosuoja-arviointi on saatettu menestyksellä päätöksen vuonna 2016 ja Kroatia on myöskin ähm, teknisesti valmis äh, integroitumaan itse Schengenin tiedonvaihtojärjestelmään. Maassa on kansallinen järjestelmä, siellä on luotu äh, Buenos-Airin keskus, joka voi olla muihin keskuksiin yhteydessä. Neuvosto tekee päätöksen kahtena. Päivänä ne on mainittu ehdotuksessa itsessään artiklassa 1, kappale 2. Tässä ovat siis päivämäärät, joina siis tiedot muista jäsenmaista voidaan saattaa Kroatian haltuun. Ja toinen päivämäärä on se, jona päivänä Kroatia itse voi näitä mm, varoituksia luoda. Tämä on kappaleissa 1 ja 3 artiklassa 1 selitetty. On myöskin mm, mainittu, että koska neuvosto ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstään täydestä kaikkea, kaikkien Schengen-akiin osastojen soveltamisesta, sillä tämä voidaan tehdä vasta sitten, kun koko Schengen-arviointimenettely on saatu päätökseen. Tiettyjä rajoituksia tulee vielä esiintymään liittyen Kroatian saatavilla olevaan tietoon. Tämä liittyy käännyttämisvaroituksiin erityisesti Kroatia ei voi siis järjestelmässä olla vielä mukana tältä osalta ja muiden jäsenmaiden varoituksissa mukana olevissa toimissa, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn eväämistä. Paljon kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ennen edustaja Melloa kuulemme vielä Maltan puheenjohtaja kauden edustajaa. Onkaa no, paikalla. Olkaa hyvä. So. Honorable members of... Arvoisat parlamentin jäsenet, kuten komission edustaja juuri totesi, jäsenvaltiot olevat prosessissa, jossa ne verifioivat Schengenin säännöstön asianmukaista toimeenpanoa eri alueilla, ja yksi niistä liittyy tietosuojaan. Tämä on ennakkoehto sille, että Kroatia voisi aloittaa lisätiedon vaihton ja Schengenin tietojärjestelmän käyttämisen. Minä katson mielestä, mitä komissio on todennut, eli se, että kenen sanon kaksi, toistan se, mitä komissio on jo sanonut, mutta komissio hyväksyy arviointiraportin, jonka mukaan Kroatiassa on tyydyttävä tietosuojan taso ja neuvosto on nyt ottanut seuraavat askeleet ja hyväksyneet luonnos, hyväksynyt luonnospäätöksiä. Siksi neuvosto artikla 4 kohdan 2 mukaan, joka koskee Kroatian liittymistä, siis liittymän asiakirjaan sen mukaan pyysi Euroopan parlamentin lausuntoa viimeistään maaliskuun täysistunnossa. Syytähän nopeaan toimintaan on, että ei vaarannettaisi käynnissä olevan Schengen-arvioinnin aikataulua. Schengenin tietojärjestelmän arviointi on siis tarkoitus toteutettavaksi vuoden 2017 kesäkuussa – se voisi vaarantaa täyden liittymisen Schengenin, eli sisärajojen valvonnan lopettamisen. Ja siksi tämä pitäisi tehdä mahdollisimman pikaisesti, etenkin kun Kroatia on teknisesti valmis <clears throat> liittymään Schengenin tietojärjestelmään ja <clears throat> Sirene perheeseen. <clears throat> Sillä on Sirene perhe, toimisto ja siinä on käytön kansallisia menettelyjä ollut jo voima, voimassa kesästä 2016. Schengenin tietojärjestelmän voimaantulo Kroatiassa on tärkeää, koska se lisää poliisi- ja oikeuslaitosyhteistyötä Kroatian ja muiden Euroopan jäsenvaltioiden välillä. Jotkin tämän yhteistyön alueet ovat jo voimassa, kuten esimerkiksi Euroopan pidätysmääräyksen käyttäminen – mutta Kroatia ei voi vielä käyttää Schengenin tietojärjestelmää varoitusten välittämiseksi, joka perustuisivat tähän pidätysmääräykseen niin, että seurauksena olisivat pidätykset, karkotukset ja vastaava. Joten sen täytyy käyttää Interpolin kanavia, koska Kroatia ei vielä ole osa Schengenin tietojärjestelmää. Kahden kolmen kuukauden kuluessaan Kroatian täytyy sitten syöttää tiedot näihin järjestelmään, jotta järjestelmä saadaan toimimaan kunnolla ennen kuin tapahtuu Schengen-tietojärjestelmän arviointi. Neuvosto tästä syystä pitäisi arvossa, jos se saisi parlamentin lausunnon mahdollisimman pikaisesti, eli mieluiten maaliskuun loppuun mennessä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Siis päätellen sitä, mitä sanoitte, parlamentti voi hyväksyä tai hylätä tämän tekstin. Ja koska halutaan hyväksyä tämä Libe-valiokunnan seuraavassa kokouksessa, niin määräaika on huomenna perjantaina 10. päivä kello 16 ja tästä äänestetään 22. päivä maaliskuuta Libessä ja sitten huhtikuun ykkösessä täysistunnossa. Näitä päivämääriä pyysimmekin. Ja Näiden tietojen jälkeen edustaja Melo esittelee saa puheenvuoron. Kiitos oikein paljon. Puhun portugalia, jos teille sopii. Schengenin tietojärjestelmä luotiin sisäisen turvallisuuden parantamiseksi Schengen-valtioissa. Näin voidaan valvoa ulkorajoja ja vaihtaa suurta määrää tietoja Tämä on tärkeä osa ulkorajojen suojelemista Schengenin alueella. Neuvosto voi tehdä päätöksen vain siitä, sisällytetäänkö Kroatia tähän siis työhön sen jälkeen, kun oikeudelliset ja tekniset toimet on toteutettu, jotka ovat tässä tarpeen. Mitä juridisiin määräyksiin tulee, arviointi tuntuisi olevan myönteinen ja komissio on vahvistanut sen, että Kroatia on vastannut kaikkiin niihin vaatimuksiin, jotka ovat välttämättömiä. Ja näin voidaan huolehtia myös riittävästä henkilötietosuojasta. Mitä sitten tulee operationaaliseen tasoon? tämän tiedon keräämisen. Tässä myös teknisiin vaatimuksiin on vastattu Kroatian puolelta siis järjestelmän käyttöön ottaa varten. Kroatian voi liittyä siis järjestelmään vasta Schengenin liittymisen jälkeen. Me tuemme neuvoston päätöstä ja tuemme tätä tietojen vaihtoa vastaavien viranomaisten välillä. Tämän voin vain parantaa turvallisuutta EUn sisä- ja ulkorajoilla. Ja tämä on totta kai yksi poliittisen ryhmäni prioriteeteista. Tämä on meidän kantamme tähän kysymykseen. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon edustaja Melo. Onko puheenvuoropyyntöjä? Haluaisiko toinen läsnä oleva jäsen käyttää puheenvuoron ja pahoittelisin molemmille läsnä oleville jäsenille ja henkilöstölle, että olin näin myöhässä tänään. Edustaja Sippel. Thank you, chair. Kyllä, kiitoksia puheenjohtaja. Tavallisesti en halunnut käyttää puheenvuoroa, halusin vain seurata keskustelua, mutta tässä yhteydessä haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni poliittisen lausunnon antaakseni. Äh, on mielenkiintoista, että vaikka muut jäsenmaat tekniset vaatimukset täyttävät kaikki olemassa olevat jäsenmaat eivät ole Schengenin tiedonvaihtojärjestelmän jäseniä. Tässä tähtään siihen, että meidän pitäisi välttää käyttämästä eri standardeja eri jäsenmaiden kohdalla. Jos Kroatia ehdottaa, että luonnollisesti sen pitäisi tulla mukaan Schengenin tiedonvaihtojärjestelmään, mutta minua hiukan hymyilytti se, kun kuulin komission tarkastelun jälkeen meidän voivan todeta, että kaikki on kunnossa, sillä minulla on jonkinlaisia muistikuvia samantyyppisestä no, tietojen suojatilanteesta, jossa komissio sanoi tilanteen koskemaan kolmansia maissa. Tässä olisin siis hiukan varovainen, mutta periaatteessa halusin vain kuunnella. Olen samaa mieltä, jos kriteerit todella täyttyvät. Meidän pitäisi ottaa askel eteenpäin ja tehdä tästä maasta Schengenin tietojärjestelmän osa. Kiitoksia. Kiitos, että näin saatiin Birgit keskustelu aikaiseksi. Edustaja Mello, haluatteko käyttää uudestaan puheenvuoron? Ei no. Tiedoksi siinä tapauksessa vain tarkistuksesta, että äänestyslibessä on 22. päivä maaliskuuta ja sääntöjemme mukaan tarkistuksia voidaan tehdä ainoastaan, jos ollaan eri mieltä esittelijäsuosituksen kanssa. Ja silloin voitaisiin esittää muutoksia tekstiin, jos ei tue tätä kuulemissa menettelyä Word-muodossa lähetettynä lipesihteeristöön. Kaikille, jotka vielä kiinnittävät huomiota tähän kysymykseen, ja edustaja Melo tietenkin kiitos, että suhtauduitte myötämielisesti siihen, että käsittelimme tämän tällaisen ajankohtana tänään. Se oli tehtävä aikataulun takia. Kiitos myös edustaja Sippelille, joka nyt virallisesti on ollut parhaiten läsnä koko live-puheenjohtaja kuuteni aikana. Kiitos teille molemmille, että olitte läsnä. Näin taitaa loppua tämä kokous. Kiitos oikein paljon kaikille. Hyvin epätavallinen puolen tunnin kokous livessä. Kiitos kaikille ja mukavaa iltapäivää.